Colleagues. Hyvät kollegat, voimme varmasti aloittaa. Olemme nyt kohdassa kahdeksan esityslistalla. Tarkoituksena on äänestää Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoantavan lautakunnan puheenjohtajan valinta. Eilen järjestimme julkisen kuulemistilaisuuden ja sen jälkeen suljetuin ovin arviointi, joka oli myönteinen ja nyt meidän on tarkoitus muodollisesti saada tämä menettely päätökseen. Äänestämme tästä neuvoston ehdotuksesta asettaa Martti Hettemäki Eskapin johtajaksi Voisinko pyytää kollegoita äänestämään nyt kättä nostamalla? Äänet puolesta. Räitemäen nimityksen puolesta. Vastaan. tyhjä Myönteinen äänestyksen lopputulos siis. Kiitos ja onnittelut herra Hetemälle. Nyt voimme siirtyä kohtaan yhdeksän. Talouspoliittinen vuoropuhelu ja keskustelu komission jäsen Pierre Moskovitsin kanssa. Komission jäsen on vastuussa talous- ja raha-asioista. Aiheena komission lausunta euroalueen jäsenvaltioiden alustavista talousarviosuunnitelmista. 16 euroalueen jäsenvaltion tilanteesta. Tarkemmin sanottuna lisäksi uudelleen tarkastelu Tupakin ja Sixpackin osalta tietenkin sen asiakirjan pohjalta, joka on esitetty, mutta myös ottaen huomioon se, mitä komissio on sanonut parhaasta jouston mahdollisuuden käyttämisestä varapuheenjohtaja Dombrovskis ja komission jäsen Moskovitsi sanoin, että tämä esitellään tammikuussa. Ja sitten sanoisin, että vuosittaisesta kasvuselvityksestä äsken käyty keskustelu antoi meille hyvin selkeän ja johdonmukaisen kuvan talouspoliittisista strategisista puitteista. Selkeästi tuntuisi olevan myös niin, että kannat alustavista talousarviosuunnitelmista ovat keskeisessä osassa tätä lähestymistapaa, kuten jo sanottiin. Ja nyt komission jäsen Moskovitsi puhuu yksityiskohtaisemmin näistä aiheista ja osoittaa komission ottamaan suuntaa näiden alustavien talousarviosuunnitelmien osalta. Komission varapuheenjohtaja Dombrovskis puhui siitä, että ylipäätään saataisiin neutraali asema euroalueella kokonaisuutena, vaikka katsotaan, ja tämä onkin mielenkiintoista keskustelua yksittäisten valtioiden asemaa. Toinen asia, totta kai eri jäsenvaltioiden tilanne. Mikään jäsenvaltio ei erityisen vakavasti ole noudattamatta sopimuksia. Seitsemällä on kuitenkin tällainen riski ja uutena tekijänä on se, miten – tiukka sitoumus on rakenneuudistuksiin. Tämä saattaisi olla mielenkiintoinen linkki siihen, miten finanssipolitiikkaa ja talouspolitiikkaa yhdistellään niin, että saadaan johdonmukaisuutta. Uusia tekijöitä Hyvin mielenkiintoisia tekijöitä siis tässä on keskusteltavaksi. Annan heti puheenvuoron komission ja Moskovitsille. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät edustajat. Kävimme kiinnostavaa keskustelua kollegani Dombrovskisin ja Täisenin kanssa ja näin saatoimme luonnehtia tätä yleispuitteistoa ja johdonmukaisuutta. Nyt haluaisin keskustella viime viikolla antamistamme kannoista koskien Valdis Dombrovskisin ja minun yhteistä päätöstään koskien alustavia talousarviosuunnitelmia euroalueen jäsenvaltioissa. Ensinnäkin metodologista haluaisin tehdä selkeän eron kahden eri harjoitusten välillä. Ne liittyvät toisiinsa, mutta ovat kuitenkin riippumattomia. Ensinnäkin on valmisteltava tulevaa vuotta. Tähän liittyy syyväkkeestä johtuva menettely, jonka mukaan reaaliajassa seurataan jäsenvaltioiden talousarviosuunnitelmia. E, tähän liittyy vuoden 2015 talouden arvioiden, arvioiden arviointi. Kuten puheenjohtaja totesi, tiettyjä budjetteja ei hylätty lokakuussa Äh, äh, riippumatta merkittävistä puutteista. Jyrki Katainenkin sanoi, että se ei tarkoita, että nämä maat täysin noudattavat äh, kasvu- ja vakaussopimusta. Nyt olemme siis toisessa vaiheessa menettelyä. Sitten toinen harjoitus koskee menneisyyden käsittelyä. Tämä on joskus vähän vaikeampi ymmärtää myös jossakin jäsenvaltiossa. On siis arvioitava toimia vuoden 2014 osalta yli liiallisten alijäämien menettelyn osalta ja tämän arvion teemme maaliskuussa 2015. Sitten täsmällisemmin ähm, on aikanaan on keskusteltava liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä ja johtuvista seuraamista. Tällä hetkellä Ranska, Italia ja Belgian osalta komissio tarkastelee niiden tilannetta maaliskuussa 2015 liittyen niiden tilanteeseen suhteessa kasvojen vakaussopimukseen otamme tässä huomioon vuonna 2014 talousarvion toteuttamisen. On myös varmistettava, että, että toteutetaan tehokkaita toimia ja saadaan valmiiksi budjettilaite vuodeksi 2015 ja tähän liittyy se, ovatko vuoden 2015 rakenteelliset ponnistukset riittäviä ja sitten nämä rakenneuudistukset, joista viranomaiset ovat ilmoittaneet lähettäneet komissiolle tästä kirjeitä. Näitä myös seurataan ja sitten tähän liittyy myös meidän omat kantamme. Nämä kolme jäsenvaltiota ovat sitoutuneet pääministeritasolla toteuttamaan rahaa uudistuksia, jotka ovat kasvulle myönteisiä, jotka alkavat vuoda, ja he ovat sitoutuneet näihin uudistuksiin vuoden 2015 alussa. Ja niillä pitäisi olla vaikutuksia julkiseen talouteen keskipitkällä aikavälillä. Näin voidaan taata johdonmukaisuus ja sääntöjen uskottavuus. Sanon hyvin tiukasti, että komissio pitää tiukkaan kiinni säännöistä näiden jäsenvaltioiden kohdalla. Me emme ole halunneet tehdä päätöksiä liian varhain, päätöksiä joihin, joihin oli, jotka olisi voitu kyseenalaistaa, että emme halua tehdä loppuvuolisia päätöksiä ennen kuin meillä on ö, täydelliset tiedot käytettävissämme. Komissio antaa 16 jäsenvaltiolle euroalueelta kantansa koskien näitä talousarviosuunnitelmia 2015 ennen kuin ne on hyväksytty kansallisissa parlamenteissa. Nyt haluaisin esitellä koko kuvan. Analyysimme tulos on selkeä. Tässä on useita ryhmiä. Ensinnäkin viisi maata noudattavat täysin sopimusta. Kyseessä on Saksa, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat ja Slovakia. Saksan osalta Tämä liittyy siihen, mistä aikaisemmin keskustelimme koskien varoitusmekanismia ja, talous- ja makrotalouden epätasapainoa. Siellä on merkittävästi budjettimarginaalia, investointitarpeita tarpeet ja, ja alhainen korkotaso mahdollistaisivat lisää investoinnit. Neljä maata, Viro, Latvia, Slovenia ja Suomi esittelevät globaalisti OK-hankkeet. OK Sitten seitsemän maata, Belgia, Espanja, Ranska, Italia, Malta, Itävalta ja Portugali ovat vaarassa olla noudattamatta sääntöjä Seuraavaksi Espanjan, Ranskan ja Portugalin talousarviosuunnitelmissa on mukana riskejä, ja, jotka liittyvät siihen, että ei välttämättä noudateta liiallisen alijäämän menettelyä. Ranskan osalta hallussamme olevien tietojen mukaan vaikuttaa siltä, että Ranska ei ole riittynyt, ryhtynyt riittäviin toimiin 2014 ja on vaarana, että se ei pysty tekemään korjausliikettä vakaus- ja kasvusopimuksen toteuttamiseksi, ja tähän kiinnitämme erityistä huomiota. Belgia ja Italia ovat eri tilanteissa, koska ne ovat sopimuksen ennaltaehkäisevällä puolella. Vaarana on, että ne eivät noudata tätä julkisen velan sääntöä. Tämä on eri asia. Tämä, tämä sääntö on hyvin tiukka, ottaen huomioon euroalueen heikon kasvun ja alhaisen inflaation tilanne. Pyydämme, että nämä 11, 11 maan viranomaiset ryhtyvät toimiin, jotta voidaan taata se, että niiden 2015 talousarvio noudattaa vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä. Tämä on lyhykäisyydessään kantamme. Sitten mm, talousarviosuunnitelmaan liittyvistä kannoista me eh, annamme analyysimme koskien koko euroaluetta mukaan lukien yhdennetty taikka yhteenlaskettu budjettipolitiikka mm, tarkoituksena on vahvistaa budjettipolitiikan ja valvonnan osaa euroalueella ja pyrimme antamaan tästä kokonaisnäkemyksen budjetti mm, suunnitelmassaan on alentumista kokonaisrahoitusaseman osalta mm, BKT laski alle 3 prosentin 2014 ja laskettu vaje euroalueella äh, olisi 2,6 prosenttia 2014 ja 2,2 prosenttia 2015. Joten laskettu velkasuhde 2015 mm, vaikuttaa pysyvän muuttumattomana 92,5 prosenttia BKTstä menneisyydessä tehtyjen ponnistelujen ai ansiosta, kuten puheenjohtaja totesi, neutraalin finanssipolitiikka vaikuttaa asianmukaiselta. Näin saadaan tasapaino ensinnäkin kestävyysvaatimusten, kestävyysvaatimusten ja syklisten vakauttamishuolten välillä. Huomioidaan alhainen kasvu ja alhainen inflaatio ja rahapolitiikan rajoitukset. Suunnitelmien arvioinnissa kuitenkin vahvistetaan, että useat, useat jäsenvaltiot eivät pysty vastaamaan vakaus- ja kasvusopimuksen velvoitteisiin. Toiset taas ylittävät reippaasti tavoitteensa. Jos haluamme säilyttää kaiken kaikkiaan neutraalin finanssipoliittisen tilanteen euroalueella, kun jotkut, jotkut jäsenvaltiot ryhtyvät toimiin päästäkseen sitoumuksiinsa kasvusopimuksen osalta. Tässä tilanteessa edellytetään finanssipoliittisen tilanteen hyödyntämistä muualla tarpeen mukaan. Pyrimme koordinoimaan talouspolitiikkaa ja huomioimaan tämän investointisuunnitelman Euroopalle, joka esiteltiin 26. marraskuuta. Tämä koskee näitä lausuntoja ja kokonaisarvioita. Sitten muutama sana asiasta, josta valiokunnassa on keskusteltu. Tämä koskee talouden ohjaus- ja hallintojärjestelmän tarkastelua. Viime viikolla komissio hyväksyi tiedonannon, joka koski Sixpackin ja Tyypäkin täytäntöpanoa. Kyseessä on siis niin sanottu talouden, taloudenhallinnon ohjaus- ja hallintojärjestelmän tarkastelu talous- ja rahoituskriisi osoitti, että mm, alkuperäisessä EU-ssa oli merkittäviä valuvikoja, niin kuin Rova Bereskin totesi työasiakirjassaan koskien talouden ohjaus- ja hallintojärjestelmän tarkastelua. Toimi, toimiin on ryhdytty hyvin merkittävälläkin tavalla, vaikuttavallakin tavalla, var, kun ajatellaan sitä, mitä pidettiin mahdollisena muutama vuosi sitten. Euroalueella on saanut vahvan pysyvän palomuurin esm muodossa, jolla vahvistetaan rahoituksen vakautta ja on luotu pankkiunioni, jolla puututaan rahoituksen pirstoutumiseen ja vahvistettu e talouden hallinnointia. Sixpack ja Twopack ovat johtaneet budjettivalvonnan vahvistumiseen, vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa ja on laajennettu valvontaa ja otettu mukaan myös makrotalouden epätasapainotilanteet sekä maat, joilla on vaikeuksia rahoitusvakauden kanssa. Tämä vasta eri laillisia vaatimuksia. Ja komissio on tehnyt näiden arviointia koskien näitä uusia välineitä. Ja meidän olisi nyt arvioitava kolme asiaa. Ensinnäkin sääntelyn tehokkuus ja toisekseen missä määrin säännöillä on pystytty lähemmin koordinoimaan talouspolitiikkaa ja kolmannekseen missä määrin säännöillä on edesautettu äh, kestävää talouden äh, lähentymistä, taloudellista lähentymistä. Aika on, ollut, on kulunut vain vähän ja näin ollen on rajoitetulla äh, tavalla saatu kokemusta esimerkiksi koskien liiallista epätasapainon menettelyä. Tämä on vielä testattava. Ja myös tätä on testattu vain olosuhteissa Näistä syistä johtuen katsaus on lyhyt ja taaksepäin katsova ja keskittyy uusien välineiden täytäntöönpanon. Siinä keskustellaan finanssi politiikan valvonnasta, makrotalouden epätasapainosta ja maista, joilla on rahoitusvakausvaikeuksia. Edelleen siinä keskustellaan parannuksista Sixpack ja Tyykäpack uudistusten myötä ja on myös tullut aivan selväksi ensimmäistä keskustelusta ekonvaliokunnassa 4. marraskuuta, että selvästi on tilaa vielä parannuksille. Se liittyy lähinnä järjestelmän monimutkaisuuteen. Siellä on päällekkäisiä välineitä ja jotkut erityisvälineet ovat itsessään monimutkaisia. Esimerkiksi kasvu- ja vakaussopimuksessa olevat välineet monimutkaisuus on tietenkin haaste avoimuudelle ja täytäntöönpanolle. Olisi myös varmistettava, että jäsenvaltiot tuntevat omistajuutta ja, ja tarvetta näille politiikan ponnisteluille. Ja on tärkeää, että saadaan paremmin mukaan eri sidosryhmät ja parlamentit, jotta voidaan parantaa legitiimiyttä ja vastuuvelvollisuutta talouden ohjaus- ja hallintojärjestelmä mm, voi hyödyntää koko potentiaalin ainoastaan, mikäli on sidosryhmillä mm, on sen omistajuus. Tähän kuuluu Euroopan parlamentti, se on avainasemassa oleva toimielin, joka voi varmistaa Euroopan unionin tason demokraattisen oikeutuksen ja vastuuvelvollisuuden komissio haluaakin nähdä tämän tarkasteluasiakirjan ikään kuin aloituksena vuoropuhelulle tulevina kuukausina Strasbourgissa esittelijät ja varjoesittelijät voivat tästä keskustella ja olemme hyvin avoimia keskustelemaan Euroopan parlamentin kanssa. Odotan todella teiltä näkemyksiä ja keskusteluja niin, että meillä on kahden vaiheen lähestymistapa. Ensin tämä tämä kertomus, jota voitte pitää hyvin ahtaanakin, ja, ja sitten voimme lähteä kunnan, kunnianhimoisempaan lähestymistapaan, johon komission puheenjohtaja Juncker on kyllä valmis. Kiitos oikein paljon. Nyt ensimmäinen puhuja. Meillä on viisi minuuttia aikaa kysymykselle ja vastaukselle. Ensin ensimmäinen varapuheenjohtaja Markus Ferber. Kiitos paljon puheenjohtaja komission jäsen. Kiitos oikein paljon tästä alustuksesta. Minulla tuli mieleen pari kysymystä tässä. Ensinnäkin, kun vahvistetaan six-packia ja two-packia, niin meillä on oikeastaan aikataulujen osalta parlamentti saanut läpi neuvoston kannan vastaisesti tiettyä automatiikkaa. Me luotimme komission, joka huolehtii sopimusten noudattamisesta, että – komissio vaatii, että säännöistä pidetään kiinni, kun entisestä kasvu- ja vakaussopimuksesta kokemus oli sellainen, että jäsenvaltiot käyttivät mahdollisuutta tulkita sääntöjä. Jos poliittisia päätöksiä tässä olisi tehtävä, niin valtiovarainministerineuvoston tulisi äänestää tätä komission automatiikkaa vastaan. Valmistellessa tätä kokousta luin vielä tuota six-pack, two-pack tekstiä ja sitten puhutaan siitä, että sanotaan jotain maaliskuussa ensi vuonna. Eli haluaisin nyt kysyä, miksi nyt ne, joiden on huolehdittava sopimusten noudattamisesta, todella lähtevät jo niistä lipsumaan. Komissiota tarkoitan tässä siis. Eli eikä voida ajatella, että komissio on nyt jo vähän sopeuttaa sopimuksia tässä ja joustaa, vaan pitäisi huolehtia siitä, että niitä tiukkaan noudatetaan. Sitten meillä oli tämä ennaltaehkäisevä osio suunnitteilla siksi, ettei ongelmia syntyisi. Ja nyt uudistuksen tai mahdollisen uudistuksen keskusteluiden yhteydessä, kun kehitellään näitä sopimuksia edelleen, niin sitäkin käytettäisiin ehkä – heikentääkseen tätä prosessia. Eli miksi tarvitaan ennaltaehkäisevä osio, jos ei sitä tiukasti noudatettaisi? Eli toivoisin, että voisitte vähän tiukemmin ottaa tähän kantaan, koska toivon, että vuonna 2014 komissio voisi huolehtia siitä, että nykysääntöjä todella noudatetaan. Herra Ferberin kysymykset ovat laajat ja ja ehkäpä hieman täsmällisempiä, mutta vastaan laajasti. Täytyy olla selvä. Komissio kannoissaan kokee, että se toimii roolissaan sääntöjen vartiona. Tämä periaate on meitä johdattanut ja Damadaskin kanssa olemme pyrkineet siihen, että takamme tämän Tällä hetkellä tietty joukko maita on saanut mennä toteamaan, että ne eivät ole vielä saaneet kasaan kaikkia tekijöitä, jotka olisivat äh, antaneet meille mahdollisuuden äh, esittää kannan, joka olisi varmasti virheetön. Siksi meillä on pieni takaraja, takarajan siirto tietylle maille. Eli nyt tämä takaraja siirretty maaliskuuhun ja vain vakuuttaa kaikille, että jos aikana on vähän edessä, ja pikkasen viipymää, niin aikaa ei pidä kuitenkaan hukata. Eivät jäsenvaltiot saa mitä tahansa tehdä, mitä luo, luova kirjanpitoa harjoittaa. Komissio on erittäin tarkka. Se tulee tarkastelemaan, onko tehokkaisiin toimia ryhdytty menneisyydessä ja onko tulevaisuudessa suuntautuvat suunnitelmat asiallisia ja onko julkisen sektorin rahoitus kestävää. Yksi erityisasia täytyy ottaa huomioon. Komissio astui tehtävänsä ensimmäinen marraskuuta, joka ehkä vain vaikeutti tehtävää ajatellen vuonna 2014 arviointia taaksepäin ja Damroskin idea on aloittaa aikaisemmin ensi vuonna. On helpompi korjata budjettia, kun sitä puhuminen aloitetaan. Enkä nyt mitenkään kritikoi edellistä komissiota. Parempi aloittaa syyskuussa kuin marraskuussa, siksi nämä viipymät emme riko sääntöjä. Kunnetamme sääntöjä, tulemme kunnettamaan sääntöjä ja siinä hengessä teemme päätöksemme, kun koko arsenaali on käytössä. Mitään asetta ei suljeta pois. Onneksi. Kiitos. Seuraava puhuja Elisa Ferreira. Very much for being... Kiitos oikein paljon, että tulitte tänne. Minulla olisi pari kysymystä. Ensinnäkin, komissio ei minun käsittääkseni ole noudattanut nykylainsäädäntöä Muistuttaisin siitä, että 1175 asetuksessa on ennaltaehkäisevä osio, samoin kuin korjaava sopimuksen osio. Ja kaikissa oloissa on myös lausekkeita, joissa käsi, jotka mahdollistavat erityislaatuisten olojen käsittelyn. erityisesti asetuksessa, jonka juuri mainitsin, on kolme erityistilannetta, joissa voidaan keskipitkän aikavälin tavoitteesta joustaa. Lainsäädännössä ne siellä ovat epätavalliset tapahtumat jäsenvaltion kontrollin ulkopuolella tai voimakkaat voimakkaat taloudelliset notkahdukset tai rakenneuudistukset. Artiklassa 5 samassa tekstissä sanotaan, että menoaggregaatista voidaan jättää pois korkomenot, menot, jotka liittyvät unionin hankkeisiin, joissa on mukana täysin unionin hankkeita, ja muutokset, jotka liittyvät työttömyysturvaan. Mitä näistä ei ole noudatettu kriisin aikana. Emmekä voi kuvitella mitään suurempaa talouden kääntymistä huonoon. Eli en voi ajatella sellaista otettavan käyttöön, joka ei ole täällä oikeusteksteissä. Me til- elämme tilanteessa nyt, jossa komissio ei noudata tai huolehdi siitä, että lainsäädäntöä noudatetaan. Oletteko valmis muuttamaan tätä tilannetta on kysymyksenne. Ja toinen liittyy arvioihin. Me sanktioimme nyt ennusteiden pohjalta tai siitä, että keskustellaan mahdollisista sanktioista. Ja jos katsotaan komission arvioita. 2014 Irlannin osalta esimerkiksi kasvu vuonna 2014 1,3, keväällä syksyllä 2,2 Liettuassa. Siteeran useita jäsenvaltioita tässä kasvuennuste samalle vuodelle. Keväällä 3,1, syksyllä 2,5. Luxemburgin osalta 2015 1,3 keväällä 2,2 syksyllä. Ja jos katsotaan sitten vajearvioita, niin kuilu tässä analyysien ja näiden arvioiden välillä. Tämä ero Espanjan osalta 1,6, Ranskan 0,8. Eli tässä on valtavasti nyt vaihtelua. Eli Miten voidaan saada aikaan vankka järjestelmä, jossa on sanktioita ja suosituksia, jos tällaisessa tilanteessa toimitaan? Kiitos oikein paljon. Euh, Ensinnäkin ensimmäisestä kohdasta en ole yhtä mieltä kanssanne. Komission tehtävänä ei ole luovasti tulkita sääntöjä ja vielä vähemmän ja tänne noudattamatta. Ja sen mukaan olemme toimineetkin. Te lähinnä otette esille joustavuuden liittyen olemassa oleviin sääntöihin. Toimi, tiedonanto mm, minun ja Dombrovskin taholta esitellään kyllä koskien näitä e- poikkeuksellisia olosuhteita, jotka voidaan ottaa huomioon. Tästä käytiin pitkää keskustelua ja tiedän, että on mahdollisuuksia sekä tässä korjaavassa osassa että ennaltaehkäisevässä osassa toimia molemmissa tapauksessa voidaan käyttää joustavuutta, mutta euroalueella me löytäneet sellaista poikkeuksellista tilannetta, jolla olisi oikeutettu se, että emme olisi antaneet kantaa ensi vuodelle, vaan säilytimme tällaisen maakohtaisen lähestymistavan, joka mielestäni täysin vastaa sääntöjemme kirjainta. Eihän se tarkoita, että ei tällaisia olosuhteita voisi tulla. Puhuitte arvioinnista ja ennakoinnista. Tiedän kyllä, että siellä on menneisyydessä ollut virheitä tästä syystä silloin, kun esittelimme seuraavan vuoden ennakoinnit Jyrki Kataisen kanssa, toimimme hyvin varoivasti ja pyrimme välttämään liian suuret haarukat optimististen ja pessimisten arvioiden välillä. Haluaisin todeta myös, että puheenjohtaja Junckerin ja Dombrovskisin ja Kataisen kanssa olemme yhtä mieltä siitä, että nämä ennakoinnit pitäisi tulla pikemminkin pääjohtajan taholta eikä komissaarilta, niin kuin tehdään niissä maissa, joihin kuulumme. Kiitos. ECN ryhmän nimissä Herr Präsident, Herr saa. Puheenjohtaja, komission jäsen. Meitä vähän huolettaa se, että aina painotatte uudestaan sääntöjen joustavuutta, sitä, että joustavasti haluatte noudattaa sääntöjä. Tämä on mielestäni väärä lähestymistapa. Sääntöjä tulisi noudattaa tiukasti seuraavasta syystä. Säännöt on luotu tilanteessa, jossa normaali kasvu ja aivan erityisesti normaali inflaatiotaso oli meillä noin 2 prosenttia. Jos vaje kasvu- ja sopaus, vakaussopimuksessa on 3 prosenttia, teimme siksi sen, että joka vuosi inflaatio on syönyt velkaa kahden inflaatioprosentin verran. Eli valtion velan osalta valtion velka kutistui, toisaalta – kasvoi sääntöjen mukaan enimmillään kolme prosenttia. Nyt ei kuitenkaan enää euroalueella oikeastaan ole inflaatiota, joten velkavuorta ei enää syö inflaatio. Siksi oikeastaan uuden velan osalta pitäisi noudattaa näitä sääntöjä, kun ne sanotte, että euroalueella velkaantuminen on keskimäärin 4,1 prosenttia vuonna 2011 ja nyt 2,6 prosenttia vuonna 2014, niin myytte tätä menestystarinana. Mutta jätätte huomiota kertomatta sen, että inflaatio ei enää syö velkavuorta ja siksi tilanne ei ole itse asiassa parantunut, vaan velka kasvaa samalla tapaa kuin vuonna 2011. Jos ei nyt katsota keskimääräistä, vaan katsotaan ongelmallisia maita, Ranskan kaltaisia maita esimerkiksi. Budjettivaje yli 4 prosenttia tänä tulevana vuonna ja sitä seuraavana vuonna, niin silloin vasta oikein nähdään, miten huolestuttava tämä tilanne on. Pyytäisin teitä ottamaan kantaa siihen, eikö olisi hyvä olla tulkitsematta sääntöjä joustavasti, vaan niitä tulisi mielestäni tiukasti noudattaa. Uh, first, um, uh, I want... Ensiksi muistuttaisin teitä lähestymistavastamme arvo, arvioidessamme näitä alustavia budjetteja. Äh, arvioimme niitä vakaus- ja kasvupaketin äh, sääntöjen mukaisesti ja niiden kolmen erityiseen tiedonannon mukaisesti, jotka tänä vuonna tulivat erityisesti, mitä tulee kasvu- vakausprojektin tähän ennaltaehkäisevään pu- puoleen arvioimme, onko niissä joku sopimuksen mainitsema ää, vai kyn, kynnys vaihtotaseen suhteen 36 prosenttia vajeen tai suhteen ja pienenevätkö nämä ovat. Ja sitten kysymys on, onko budjetti johdonmukainen keskipitkään aikavälin polun suhteen, jota komissio on suositellut aikaisemmin tänä vuonna, ja alustavien budjettien korjaavan menettelyn alla. Me katsomme, noudataanko budjetti neuvoston suosituksia äh, liiallisen alijäämän korjaamiseksi. Tässä arvioidaan edistymistä, tämän perusvajeen, primaarivajeen pienentämisessä. Ja tämä koskee rakenteellisen vajan pienentämistä ja, ja meillä on tämmöinen bottom-up lähestymistapa ja käymme keskusteluja siltä pohjalta. Ja tämä lähestymistapa on joukossa nootteja asetettu. Tämän lisäksi sanoisin herra Lykke, että en minä kannata mitään voitte ehkä olisi ylilyönti. Enkä mitään huonoja menettelyjä. Me noudatamme sääntöjä. Ja kun Dombrovskissa minä puhumme vuodesta, emme puhu uudesta vuodesta, vaan tiedonannosta, joka on täsmällinen. Ja tämä on hyvä keskustelun seurattavuuden kannalta. Me sanomme suoraan, mikä on sääntöjen sallimaa joustavuutta ja mikä tapa on mahdollista millä tavalla on mahdollista niitä soveltaa. En minä kannata mitään luovaa sääntöjen tulkintaa. En kannata sopimuksen tuomista. Sopimusta pitää noudattaa. Se on komission tehtävä. Samanaikaisesti me tiedämme, että ne ovat älykkäitä sääntöjä ja älykkäissä säännössä otetaan kyseisten kansallinen tilanne, otetaan eri jäsenvaltioiden rakenteelliset toimet ja Elisa Ferreran mukaan tilanteen mukaisesti. Me tarkastelemme tekijöitä maakohtaisesti tai koko Euroopan tasolla. Näissä puitteissa investointisuunnitelmakin esiteltiin. Juncker teki sen. Ja siinä on erittäin täsmällisiä toimia. Thank you. Now for Kommissar, Kiitos komission jäsen, te ette vastannut ylipäätään minun kysymykseni. En saanut minkäänlaista vastausta, inflaatiosanaa ei edes mainittu ylipäätään. Minusta vastasin erittäin täsmällisesti siihen, mitä halusitte. Eli onko komissio joustavuuden puolesta sääntöjen noudattamisen takia? Hyvä kuitenkin, että jäsen Uke on huolissaan inflaatiosta ja ehkä puheenjohtaja Dragin kanssa voidaan tähän puuttua silvikulaan. Kiitoksia komission jäsen. Haluaisin entisenä esittelijänä sanktioiden osalta esittää kysymyksen tietäen, kuinka vaikea teidän tehtävänne on. me ole täällä polemiikkaa lietsomassa, mutta haluaisin tietää, mikä on oikeus perusta päätöksen lykkäämiselle. Haluaisin tietää yksinkertaisesti, millä oikeusperusteella lykätään päätöstä maaliskuulla asti koskien Ranskaa. Sanot, että ei sen pidä olla hukkaan heitettyä aikaa, kyllä vain, mutta tänä viikonloppuna katsoin, mitä Francis Merkel sanoi vuonna 2003. Hän oli Ranskan talousministeri, hän pyysi aikaa ja näin päätöksestänne, että Ranska on liiallisen alijäämän menettelyssä ollut vuodesta 2009. Oletteko sitä, sitä mieltä todella, että kyseessä on aika? ette tietenkään halua tuhota sääntöjä, mutta eikä ole varana, että päästään samaan tulokseen ainoastaan siksi, että annetaan tällaisen määräaikojen maalle, joka jälleen vuosien jälkeen ei vieläkään saa itseään äh, noudattamaan sitoumuksia, joita se itse on tehnyt. Olemme vaikeassa tilanteessa. Ettekö usko, että olette muuttamassa komission YKksi jollakin tavalla? En sano tätä ilkeästi, mutta meillä oli yhteisöjärjestelmä, jossa komissiolla on valtuuksia. Markus Ferber toisti hyvin tämän. Olemme vahvistaneet tätä järjestelmää. Haluamme, että meillä on järjestelmä, jossa on säännöt ja oikeudet. Emme järjestelmää, jossa komissio käyttää paljon hyvää tahtoa ja olen varma, että viranomaiset ovat tehneet paljon hyvää tietä, eikä kukaan halua tuhota mitään, mutta loppujen lopuksi teidän päätöksillä on yhtä paljon arvoa kuin YK on päätöksillä koskien rauhaa. Kiitoksia. Siis kun bien, madame. Jos oikein ymmärsin, Ja sä olisit ollut minun paikallani, niin Adam Roskin, minä toistan, että päätöksemme on tehty täysin yhteisesti ja Junckerin auktoriteetin alla – me olemme tavanneet kaikki kolme ennen kuin annamme tämän lausunnon. Mikään ei pakottanut meitä antamasta, antamaan komissiolta tiedoksi. Me teimme tämän artiklan kolmen mukaisesti. Ja se olette tehneet toisen päätöksen. Ei minä henkilökohtaisesti moittinut vain kollegiota. Ei, ei, ei maan oon Ei kollegiota ja päätöstä Domarskis varapuheenjohtajana ja minä teemme päätöksen tästä kysymyksestä. Ja päätös on ollut erittäin täsmälleen. Kollegi on saanut tiedon ja komission puheenjohtaja on tietysti ollut osallisena tässä päätöksessä, mutta tämä täysin yhteinen päätös. Keskustelut ovat olleet erittäin syvällisiä. Te olette tehneet toisenlaisia. Minä siltä, miksi teimme tämän päätöksen. Ja minä kannan täysin vastuun tästä päätöksestä. Totta kai sanktioni mahdollisuudet otettiin esille keskustelussamme me, me, me emme ole YK-komission tehtävänä on ää, noudattaa sopimuksia, se valvoa niiden toiminta. Sanktiot tai pakko niitä käyttää olisivat vaativat, että meillä olisi ollut varmuus. Totean, että varmuus, että vuonna 2014 artiklan 126, 8 ja 9 mukaisesti sopimuksessa, että tämä ky- joka laukaissut tämän soveltamiseen, että näihin tehokkaisiin toimiin oli 2014 ollut todennut. Meidän tuntomme oli, sanon tässä, että tässä vaiheessa me emme, us, emme usko, että toimii, on ryhdytty, mutta emme ole tästä varmoja. Kuvitaankopa tilannetta, että monimutkaisten laskennan jälkeen meillä on tämä bottom-laskenta ja top-down-laskelmat, että olisimme todenneet, että tietyllä hetkellä syystä tai toisesta perusinflaatio herra Lykke, Äh, se huolestuttaa meitä niin teitä teitä äh, paikallisviranomaisten investoinnit, niihin liittyvät toimenpiteet olisi tehty. Mikä olisi ollut komission uskottavuus ja sanktioihin taisi ryhdytty ennen kuin lopulliset tiedot olisivat olleet käsillä. Meillä on tämä viipymä, lyhyt viipymä kolme kuukautta ja odotamme lopullisia lukuja tänä aikana. mennään toistan. Meillä ei ole mikään YK, tämä ei ole mitään tärvettyä aikaa, ei enempää konfissialle kuin maalle, johon viittaatte, ja josta me molemmat olemme peräisin, jos. Että toimin ei 2014 ollut ryhdytty, jos kävisi, että rakenneuudistuksiin ei olisi riittävästi ryhdytty, niin sillä hetkellä, oikealla hetkellä, komissio kantaisi vastuunsa mukaan lukien, jos tarvitaan sanktiot, joiden lähestymistapamme on sääntöjen mukaan se johdonmukainen. Emme halunneet ottaa väliaikaista lukujen kannalta pohjalta kantaa. Sanktiot eivät sinänsä luo uskottavuutta, vaan sääntöjen noudattaminen ja kaikkien käytettävissä olevien toimien käyttäminen lisään oman vakaumukseni. Sääntöjen henki ei ole, että sanktiot olisivat tämä tykki, jota normaalisti käytetään. Euroopan tehtävä on vakuuttaa eri maat uudistuksiin tuloksien saavuttamiseksi. Siitä on kysymys. Sankt- me emme kysymys ole stigmatisoinnista. Sanktiot ovat olemassa, niihin voidaan ryhtyä, ja kun pitää, niin pitää, ja jos pitää, niin sitten ryhdytään. Mutta jos me voimme välttää ne, parempi niin. Ja aina rakentava vuoropuhelu on parempaa. Toivottavasti olette vaikuttaneet. Rouva puheen, minä olin sanktioihin liittyvä esittelijä. Älkää nyt minulla teksteissä, että minä haluan selityksen, miten te tarvitsee lisää aikaa saadaksenne Ranska ja Italian lopulliset luvut. Oletteko sitä mieltä, että kaikissa muissa maissa olisi lopulliset luvut ei ole. Älkää nyt valehdelko kaikkien jäsenmaiden suhteen. Pour les autres pays, ça, ça ne pose pas muiden maiden osalta tässä ei ole ongelmaa. Meillä on riittävän selkeät luvut muilta mailta. Ranskan osalta luvut eivät ole tarpeeksi selvät ja siksi pidimme tarpeellisena tätä. Teillä ei ole sen enempää kuin minullakaan lopullisia lukuja vuodeksi 2014 ei kenelläkään niitä ole. Teemme päätöksen kun aika koittaa ja sanoin Ferberille, että jos tämä kaikki olisi aloitettu aikaisemmin, jos maat olisivat aikaisemmin heränneet tähän. Parle de ça avec M. Katainen en, en nyt halua mitenkään aiheuttaa painetta muille komissaareille. Tiedän kyllä, kuinka tilanne on kehittynyt eri maissa, mukaan lukien Ranska, Italia ja Belgia. Kiitos. Erkas Kuen nimissä. Ora, nós eh, não concordamos com o Pacto de Estabilidade. Emme ole yhtä mieltä vakaus- ja kasvusopimuksesta ja koko tästä ohjaus- ja hallintojärjestelmästä ja EU-ohjausjaksosta, koska olemme sitä mieltä, että tämä on tällainen pakkopaita, joka ei mitenkään huomioi eri jäsenvaltioiden eroja. Tämä on tällainen jyrä valtioiden suvereniteetin yli ja evää valtiolta mahdollisuuden teke, tehdä tulevaisuuksia koskevia päätöksiä. Ja tässä myös epäsymmetrisesti jaetaan valta maiden välillä 2003 ja 2004, silloin, kun Ranska ja Saksa ylittivät rajat, sopimuksen toteuttaminen koskeutettiin myöhemmin 24 muuta maata joutui liiallisen alijäämän menettelyihin. Tällä hetkellä euroalueella 11 16 maasta ei noudata sääntöjä. Missä on vika? Säännössäkö? Vai, vai näissä til- eri tilanteissa näissä jäsenvaltioissa. Haluaisin muistuttaa siitä, että me emme ole yhtä mieltä. Ei tässä nyt tarvitse ottaa liberaalin talouden käsikirjoja ja pakottaa jäsenvaltiota noudattamaan näitä ottamatta huomioon niin kunkin maan erityispiirteitä ja oikeutta kehittää omaa talousstrategiaansa. Tämän kertomuksen mukaan eurovaltiot kasvavat vähemmän kuin sen ulkopuoliset maat. Niillä on myös suurempaa velkaa. Kertomuksessa todetaan myös, että alijäämä lisääntyy 2014 alijäämä oli alle 3 prosenttia ja että velka niin siinä, ei meille sanotaan. Me voidaankin kysyä, olemmeko menossa oikeaan suu, jos olemme menossa oikeaan suuntaan, miksi talous ei kasva, jos kerran asiat ovat loksahtamassa paikalleen. Meidän pitäisi olla nyt uralla, jolla, jolla tilanne paranee. Kuitenkin olemme stagnaatiossa. Pitäisikö näitä lukuja uudelleen pohtia? Ja todeta, että ehkä säästöpolitiikkaa estää talouden kasvun. Eikö meidän pitäisi nyt vakavasti pureutua siihen, että tehtäisiin sopimuksen säännöstä joustavampia, erityisesti julkisten investointien osalta? Eikö tämä olisi nyt mahdollisuus luoda sellaiset olosuhteet, että julkiset investoinnit voisivat todella jäädä alijäämän laskentojen ulkopuolelle. Tällainen mahdollisuus on nyt avattu. kun valtiot osallistuvat tähän uuteen investointipakettiin. Eikö minulla ole enää aika? On vielä vähän. Niin sen sijaan, että, että järpäisesti käytetään tätä rahoitustekniikkaa. Nämä ovat komission sanoja. Niin, koko kysymyksen ja vastauksen on viisi minuuttia aikaa. Niin eikö pitäisi edistää julkisia investointeja ja luoda olosuhteet niin, että investoinnit todella voidaan suunnata kansallisia tavoitteita kohti? Lyhyesti. Aikahan on vähän. Herra Viega on eri mieltä, voin vahvistaa, että tämä Erimielisyys on olemassa, mutta henkilökohtaisesti. Ja komissaarisenä minä otan vastuun sopimuksista, ne ovat mahdollistaneet tietyn epätasapainon poistamisesta. Olen vakuuttunut, että taistelu julkisen sektorin velkaantumista ja vajeita vastaan on jotain, johon kaikkien pitäisi osallistua poliittisesta vakaumuksesta riippumatta, koska velka köyhdyttää ja heikentää. Kannatamme vastuun. Samoin kuin joustavuuden suhteen. Sanon uudelleen. Meillä on tästä tätä. Me noudatamme joustavuutta olevien sääntöjen puitteissa. Tässä ei ole mitään ylinnokkuutta. Ja painotamme investointien merkitystä. Se motivoi Junckerin suunnitelmaa, joka esiteltiin viime viikolla. Se motivoi myös sen, että silloin kun jotkut maat antavat suunnitelmaan päämaa, strategista päämaasta ei oteta huomioon niiden velan ja vajeen laskemisessa. Thank you. No. Kiitos. Vihreiden nimissä. Ennen Ruotason. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen. Haluaisin kysyä tästä Espanjan budjetin tarkastelusta. Teidän pyyntönne vähentää alijäämä 4 prosenttiyksiköllä on herättänyt paljon hälyä. Tiedän kyllä, että komissiolla on, on, on tässä toimimuutoksia, mutta jos nyt pyydetään, että tällaista ottaen huomioon vakava sosiaalinen kriisi, jossa Espanja tällä hetkellä on, niin minun mielestäni tämä on hyvin vastuutonta. Luultavasti, hyvä komissio, niin sen tiedätte, teillä on 750 000 kaltoitaloutta ilman taloa, ilman kotia 50 prosenttia työttömyystä ilman mitään korja, korvauksia. Ja vielä sanotaan, että, Euroopan, että Espanja pitää tehdä ponnisteluja torjuakseen työttömyyttä. Tilanne on vain heikentynyt entisestään. Kysymykseni kuuluu, jos pitäisi 0,4 prosentilla vähentää alijäämää, niin onko teillä ajatusta siitä, millaisia sosiaalisia seurauksia sillä on? Oletteko analysoida sen vaikutuksia Espanjan talouskehitykselle kvartaalikasvutaso on ollut alhaisempaa. Oletteko analysoineet tämän vaikutuksen? Hyvä ensin sanoi, että kyllä, että jonkun verran joustavuutta voidaan sopeuttaa, ettei ole pakotettuja toimimaan näin. Hyvä komissio ensin, haluaisin tietää, mikä on kantanne Espanjan hallituksen verouudistuksista. Se tulee vaikuttamaan tuloihin 9 miljardilla Vaikuttaako tämän asianomaiselta uudistukselta? Ja vielä lopuksi Junckerin suunnitelmasta täsmäinen kysymys. Juncker on ilmoittanut, että jäsenvaltioiden osuudet tähän investointisuunnitelmaan olisivat sellaisia, että komissio suhtautuu niihin joustavasti. Ovatko nämä pääoma osuuksia vai, vai ei? osuuksien ostamista. Tähän ei ole kovin selkeää vastausta saatu. Ensinnäkin Espanjan budjetista. Espanja on osa niistä maista, jonka kanssa jatkamme keskustelua ja olemme painottaneet, että vaarana on, että sopimusta ei noudateta. Tiedätte, että Espanja on saanut lisäaikaa korjata vajeensa 2016 asti. Mitä vuoteen 2014 tulee, olemme sitä mieltä, että vaje on alle 5,8 prosenttia BKTstä, joka oli 2000, tavoite vuodelle 2015 olevista mieltä on vielä toimeen pitäisi ryhtyä, jotta saavutettaisiin 4,6 prosenttia BKTstä, joka on myös Espanjan budjettisuunnitelmassa. Tässä kuitenkin laskemme mukaan kuilu, joka taas 4,6 prosenttiin. Jatkamme tästä keskustelua. Me arviomme ponnistelut ovat riittämättömiä. Mitä rakennusostuksiin tulee, Espanja pyrkii vähentämään työn verotusta, jolla voi olla vaikutuksia työllisyyteen. Jatkamme tässä hengessä vuoropuhelua Espanjan kanssa nähdäksemme, kuin, minkälainen kuilu on. Ja tilanteen mukaan voidaan ryhtyä toimiin, jotka johtavat suosituksemme tielle. Ja tässä takaraja 2016. Tässä rakentamaan vuoropuolella olemme aina puhuneet espanjalaisten kanssa. En ole huomannut mitään erityisiä jännitteitä komission hallituksen kanssa nyt, enkä tarvita tulevaisuudessakaan, mitä tulee toisen kysymykseen, joka esititte. Tietääkseni kysymys on pääomasta, mutta vastaan täsmällisemmin myöhemmin, jos minun täytyy täydentää vastuuta. Meillä on pikku minuutti täydentävästi, että vastaan hallituksen verouudistuksesta budjettilausunnossaan on pikku viittaus siihen. Ymmärrän, että olette asiasta täysin perillä. Mitä te ajattelette, mitä te ajattelette tästä Espanjan uudistuksesta, joka johtaa 9 tulee jo muutokseen? Tämä liittyy siihen, missä hengessä me työskentelemme. Otin sen huomioon muissa kannassa, että komission tehtävä ei ole kädestä pitäen ohjata hallituksia. Komission tehtävä on pitää siitä huolta, että yhteisösäätöjä sääntöjä noudatetaan ja jäsenvaltiot on määriteltävä keinot. Tässä hengessä me olemme työskennelleet. En halua anna täsmällisempiä kantoja siitä tai tästä toimesta tai uudistuksesta. Ne ovat kansallisia kysymyksiä. Kiitos. FTT Marko Valli. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission käyttävä menotologia BKT ja muiden tulosten laskemisessa herättää paljon kritiikkiä koskien näitä talousarvioita. Politica ed economica dei governi. Poiché il PIL potenziale rappresenta una stima, risulta soggetto... Tuotantokulu. laskelmiin on nyt esitetty kritiikkiä. On... Esimerkiksi kolmeen kertaan on jo arvioitu uudelleen Italian 2010-2013 output gap. Viime keväänä, kun komissio arvioi, että Italian output gap 2014 olisi alle 3,6 prosenttia, toinen taho arvioi sen 5,1. No, voikohan tämä menettelytapa olla jo vanhentunut? Ja voikohan tämä vakavasti yritti vääristää eri jäsenvaltioiden tilanteen arviointia. As I said, the, the methodology has... Kuten sanoin, metodologia on täsmennetty useammassa nooteissa, jotka on jo julkaistu. Ja täydennämme niitä ajan myötä. Mutta jos puhutaan Italiasta, joka otettiin sille meidän arvemme mukaan ää, Italian bruttokansantulo on vaarassa rikkoa vakaussopimasta ja pidämme tervetulleena ja myötenä, että nämä 0,3 prosentin BKT-toimet, jotka ilmoitettiin 27. lokakuuta, on tehty, jolla tavoitteena on aloittaa vaje 2,6 prosenttia vuonna 2015 mennessä, joka vastaa tämän 3 prosentin rakennesta parannustavoitetta vuodelle 2014. Ja tässä kontekstissa, joka tunnemme, jossa kasvu on heikkoa, inflaatio on erittäin alhaista ja olemme erittäin tietoisia niistä ongelmista, jotka Italia kohtaa, että tuotantokuilu on valtava. Mä oon ollut lamassa useamman vuoden. Otamme sen huomioon, kun keskustelemme Italiasta, maan kyky vähentää vaiheita nopeasti, kun mahdollista johtaisi vakaviin taloudellisiin vaikutuksiin – meidän ennustus johtaa pikkasen korkeampaan 2,7 prosentin vajeeseen ja minimaalisen primäritaaseen parannukseen 2015 1,2. Ja budjettiponnistelut ovat myös alle, se mitä vaaditaan tavoitteen saavuttamiseksi on se erityisesti velan alentamisbenchmarkin alla 2013-2015 siirtymiskaudella, mutta myönnämme, että Tämä on erittäin vaativaa nykytaloustilanteessa. Ja tässä hengessä keskustelemme Italian kanssa, arvioimme tilannetta uudelleen maaliskuussa 2015, sen jälkeen kun budjettilaki on hyväksytty ja kun rakenne uudistusohjelma on täsmennetty. Myönnän, että vaikeuksia voi tulla. Komission lähestymistapa kuitenkin ottaa huomioon tämän vaikeuden. Thank you. Kiitos. Tuohon kysymykseen, jonka esititte Martti Hetemäki eilen Eskavin tulevana johtajana kommentoi sen suuntaisesti, kun tekin esititte pyydämme tietoja häneltä, koska hän on ilmeisesti hyvin tiukkaan tutkinut tämän rakenteellisen vajaan metodologiaa, jota käytetään. Joten tämä on mielenkiintoinen kysymys, jota varmasti voidaan tarkemmin tutkia, kun se on hyvin mielenkiintoinen, kun ajatellaan, miten rakenteellinen vaje on keskeisessä asemassa. asemassa. Voimme palata siihen. Barbara Kappel on seuraava puhuja. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen jäsenvaltiot pystyvät aikaisemmin luomaan liittomia välttämään sanktiot ja estää näin komission toimet. Käänteisen enemmistö äänestyksen kautta tämä on nyt hankalampaa. Sanktioiden pitäisi automaattisesti astua voimaan, jos se ei määrä enemmistön vastusta. Näin on vähemmän mahdollisuuksia jäsenvaltioille ja komission mahdollisuudet toimia ovat suuremmat. Te olette osoittaneet, miten aiotte toimia esimerkiksi, että odottelette kolme kuukautta lisätietoja niistä maista, jotka ovat ongelmallisia. Tieteen pitäisi olla käytössä jo aika päiviä sitten. Nämä tieto, tiedot eivät tietenkään muutu. Ja sanoitte, että sääntöjä pitäisi noudattaa. Mitä ymmärrätte sillä, että tiukasti noudatetaan sääntöjä, erityisesti ajatellen sanktioita, jos kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöjä rikotaan. Ja toinen kysymys, joka liittyy parlamentin rooliin. Makrotalouden valvonta kasvu- ja vakaussopimuksessa parlamentti mielestäni on saanut liian vähän vaikutusmahdollisuuksia. Komissio esittää arvionsa ja komission, anteeksi, jäsenvaltioiden on Oikeutettavat toimensa. Parlamentti ei kuule riittävästi. Kysyisin, mikä rooli tulevaisuudessa on näköpiirissä teidän mielestänne Euroopan parlamentille. Kiitos. Merci de, de, de votre présentation. Kiitoksia tästä esityksestä koskien komission lähestymistapaa tulevina kuukausina. Todella haluamme varmistaa, että, se, että sopimuksen säännöt on varmistettu. Meillä on jotakin määräaikoja tässä. Pyrimme toimimaan hyvin hyvin tiukalla äh, kädellä ja erittäin perusteellisesti ilman mitään lepsuilua näiden maiden kanssa käydään vuoropohjelua koskien ensinnäkin sitä, onko näihin toimenpiteisiin ryhdytty 2014. Hyvin selkeitä sitoumuksia on tehty ja me haluamme varmistaa, onko niistä pidetty kiinni. Ja jos näin ei ole, tarvitaan lisäsopeutusta Samalla tulemme tarkastamaan, että rakenneuudistukset ovat riittäviä, jotta saavutetaan eri maiden tavoitteet, erityisesti Ranskassa. Ja vähimmäinen määrä olisi 0,5 prosenttia stä. Kaikki varmaan voivat olla yhtä mieltä täällä siitä, että rakenneuudistukset ovat keskeisiä ja niillä voidaan muuttaa talouden kapasiteettia, toimia kilpailukykyisemmin, joustavammin, reaktiivisemmin ja todella näin lyödä, luoda merkittävämpää kasvua. Jos haluamme kestävällä tavalla saada kestävän julkisen talouden, niin tarvitaan merkittävämpää kasvua ja näin tähän ryhdymme tulevina kuukausina – Teemme työtä siis kolmen parametrin kanssa, eli tehokas toiminta, ra- rakenneuudistukset. Ja tämä kolmas ja sen mukaan sitten teemme päätökset. Tietenkin toivomme, että voisimme päästä hyvän sopimuksen ja hyvään edistyksen. Sanoin, mitä mahdollisia päätöksiä voimme tehdä, jopa sanktioita. Emme kiellä itseltämme mitään tässä asiassa ja komissio kantaa kyllä täysin vastuunsa parlamentin vastuusta ja roolista. Olemme tehneet yhdessä työtä talouden ohjaus ja ohjauksesta ja hallinnasta Beresinkin kanssa tehneet työtä ja pakista ja pakista tehneet yhteistyötä ja tällä teillä jatkamme. Kiitos. EPP-varjoesittelijä taloushallintomietinnön osalta. Esther de Lange. Yes, thank you. Thank you, Mr. Chair. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komission jäsentä vähän myös ehkä, mutta kuitenkin antoi minulle vastauksen kysymykseen, jonka esitin viikkoja tai kuukausia sitten. Kuulemisen aikana komission jäsen kysyin teiltä siitä, ovatko jotkut eläimet tasa-arvoisempia kuin muut tässä komissiossa? No nyt sainkin vastauksen, joka on selkeä kyllä. Näin teitte, kun vastasitte edustajan Kylärin kysymykseen. Sanoitte, että periaatteessa kaikki muu tieto jäsenvaltioista oli ihan ok, paitsi Ranskan ja Italian osalta, ja siksi tarvittiin kolme lisäkuukautta. No ihan vakavissaan nyt. Periaatteessaan tämä vahvistaa sen ajatuksen, että eri säännöt koskevat erityisesti pieniä jäsenvaltioja tai suurilla jäsenvaltioilla on omat sääntönsä. Ja ehkä Palaisin kysymykseen, jonka edustaja Ferber esitti, että täysin vastannut. Mikä on niin hankala vuonna 2014, koska saamme vähän ristiriitaista viestiä tässä nyt, kun sanotte toisaalta, että tämä komissio ei ole toisenlainen kuin aikaisempi komissio. Teemme ihan samaa työtä kuin aikaisempi komissio. Nyt sanotte, niin, mutta vuonna 2014 oli hankalaa näiden lukujen kanssa, kun uusi komissio aloitti työnsä. Säännöt kai ovat sentään sääntöjä. Komission rooli on edelleen komission rooli. Joten jäsenvaltioille kai tulisi olla ihan sama, mikä komissio työtä tekee. Luvut sinne pitäisi antaa. Siis periaatteessa teillä olisi ollut luvut, jos olisi eletty vuotta 2013 tai 2015 ja vain 2014 on poikkeusvuosi. Ja miksi näin? Koska säännöt ovat ihan selvät komissiolla, uudella komissiolla on sama rooli kuin vanhalla. Mitä sanotte nyt tässä oikeastaan, kun tämä on kaikki vähän ristiriitaista? Ja sitten varsinainen kysymykseni. Mutta tämä asia, että kohdellaan eri tavoin eri jäsenvaltioita, on todella, todella oleva suuri huolenaihe meille kaikille. Uskon, että näin onkin. Taisin painottaa tätä seikkaa. No voi olla, että ette pidä siitä, että puhutaan suoraan, mutta minä halusin kiittää komission jäsentä siitä, että sain selvän vastauksen kysymykseen, jonka esitin monta viikkoa sitten. Ja tämä on kyllä huolestuttava tämä vastaus, mutta kommentit, joita halusin esittää taloushallintopakettin puitteiden uudelleen tarkastelu sanoitte, että joko järjestelmä on toiminut hyvin, tai meillä ei ollut riittävästi aikaa arvioida. Ja joitain sääntöjä ei ole testattu vielä tavallisten taloudellisten olojen aikana. Herman van Rompuyn sanoin, olisin samaa mieltä siitä, että eksistentiaalinen euron kriisi on nyt sivuutettu. Se on totta. Tarkoittaako tämä sitä, että elämme ta- normaaleja talousaikoja? Enpä tiedä. Mutta olisi ehkä kiinnostavampaa nähdä, miten taloushallinto paketti toimii normaaliaikoina kuin kriisin aikana, koska kriisin aikana oli liittyä kriisin tunnelmaan, joka mahdollisti yhteistyön ja näiden puitteiden rakentamisen. Joten mielenkiintoista minustakin olisi nähdä, miten tämä toimii normiaikoina. Eikö tämä tarkoita sitä, puheenjohtaja keskeyttää, käytätte kaiken ajan kysymykseen, vastaukselle ja aika. No aikaisemmilla puhujilla oli viisi minuuttia, ette sanonut kuinka paljon aikaa. Jos käytätte kaiken ajan kysymykseen, ei ole vastausta. No, yritän nopeuttaa, mutta jotkut asiat on vain sanottu uudelleen tarkastelusta. Eikö meidän pitäisi tarkkaan analysoida six-packia ja two-packia ja jättää keskittyminen siihen, kasvu- ja vakaussopimus ja siihen liittyvä kaikki ovat Dragin sanoin asia, jossa voidaan käyttää esimerkiksi joustavuutta tekosyynä sille, että järjestetään asioita ja tämä palauttaa luottamuskriisin keskeisiä kysymyksiä. Kolme. Joustavuudesta. Mitä joustoa olette käyttänyt jo tässä esimerkissä, josta keskusteltiin Italian ja Ranskan osalta? Jotain joustomahdollisuutta on käytetty, koska ei käytetä perussääntöä. Mitä joustoa käytitte? Tarvitaanko sitä lisää? Toinen kysymys, jos katsotaan nyt 20 sekuntia vastaukseen. Aion puhua viisi minuuttia. Puhuinjohtaja sanoo sitten, tämä on puhe, ja aika ei ole vastauksille. Tämä on vuoropuhelu. Te viette nyt puheenjohtaja minun puheaikaani. Ku- kuulkaahan. Kaksi minuuttia kysymykselle, kolme vastaukselle. Te piditte puheen, sitä oli kiinnostava kuunnella, mutta nyt annan puheenvuoron seuraajalle. Ymmärrän, että ette pitänyt tästä, mutta jotkut asiat on sanottu. Pervas Beres on seuraava puhuja. Ehkä voitte kerätä vastauksia sitten johonkin myöhempään kohtaan. Ei puheenjohtaja, haluaisin selkeän vastauksen minun täsmälliseen kysymykseen, kun te yhdistetään se keskustelu, joka käytiin nyt, ja sitten tämä vuotoinen kasvu, tarkastelu, näemme, että komissio halutaan käsitellä tätä vuotoista kasvutarkastelua käyttää vähän älykkäämmin. Ehkä se on jonkunlainen navigointiväline. Ja tässä kontekstissa, miten me voimme hyödyntää sitä tekstiä, joka tulette esittelemään meille, toivottavasti mahdollisimman pian, liittyen joustavuuteen, korjataksemme niitä hallinna, talouden hallinnan välineitä, jotka ovat vielä sikiöasteella, vaikka meillä on paketillinen sääntöjä jo olemassa. Mitä tulee päiväkohtaisen sääntöjen soveltamiseen, Rave Ferreira esitti kysymyksen nykytekstien säännöstössä, joka mahdollistaa poikkeuksellisissa oloissa antamaan lisäaikaa jäsenmaille toisin kuin jotkut muut pohjat ovat halunneet ilmaista, kun te esittelitte työn, joka halusitte tämän joustavuuden puitteissa tehdä, että mainitsit nämä poikkeukset olot, mutta minusta meidän pitäisi mennä pitemmälle mukaan lukien tämä vuotuisen kasvoarvioinnin roolin uudelleen arviointi, miettiä vähän syvällisemmin tätä aikataulukysymystä. Sitä voisi vähän tehostaa. Mainitsitte myöskin johdannossa tämän. Ja voisimme tarkastella, kuten eilenkin todettiin, tilasta Eskabin puheenjohtaja kuolemisessa – miten suhtaudumme tähän tuotantokuiluun. Meillä on tämä Six ja Tupac yhdistelmäkin. Näitä on testattu normaaleissa oloissa, mutta nämä säännöt on luotu jännittyneen tilanteen korjaamiseksi. Ja tässä me näemme, että ne eivät mahdollista hyvin kurssin muuttamista tässä tilanteessa. Komissiolla on taas uusi työkalu, nyt tämä investointisuunnitelma. Sanoi, että tämä arviointi on tällainen tilmitä harjoitus, minusta tämä on aika pitkälti pakettia mukainen. Eikö komissio voisi odottaa parlamentin hyviä ideoita ja neuvoston hyvää tahtoa? Pahoittelen, Beres, käytän kuitenkin 30 sekuntia edellisen kysymyksen. Luulenpa, että tämä viisi minuuttia kysymykseen ja vastaukseen. Se olisi oikein hyvä, jos kaikki käyttäisivät viisi minuuttia kysymykseen, niin minulla ei olisi mitään tekemistä. Niin, emme aio keksiä uusia sääntöjä. Ei ole kahden nopeuden järjestelmää. Euroryhmässä voimme tästä vielä puhua. Vielä kerran haluan toistaa tämä. Enkä halua kyseenalaista aikaisempaa komissiota. Se on tehnyt oman työnsä. Katainen teki päätökset, jotka piti tehdä. Eli ei lykätty tiettyjä asioita. Tehokkaasta toiminnasta ei kuitenkaan kunnolla keskusteltu kyseisten hallitusten kanssa. Meillä ei muutamassa viikossa ole nyt ollut tietoja, joiden perusteella olisi voitu tehdä päätös. Ja tästä syystä otimme muutaman kuukauden lisäaikaa, eikä tarkoituksena ole välttää sanktioita, vaan katsoa millä perusteella mahdollisesti voimme asettaa sanktioita toimimme erittäin objektiivisesti ja tämä komissio tekee päätökset asianmukaisesti ja täysin kollegiaalisesti. Täällä ei ole mitään, mitään haukkoja ja kyyhkysiä, ei henkilöitä, joilla on erilaisia poliittisia näkemyksiä, vaan teemme erilaista, teemme yhteistyötä. Dombrovskis minä teitte muuten kysymyksiä, jotka yhtynevät, joten voin niihin vastata komission kantajoustavuuteen. No emme tätä voi kommentoida ennen kuin kertomus on esitelty. Olen kertonut kunnianhimoisista tavoitteista ja ulottuvuuksista, mutta meidän on muistettava, miten rajoja meillä on. Siis joustavuutta voidaan käyttää kasvojen vakaussopimuksen puitteissa, eikä keskitä, keksitä mitään uusia sääntöjä. Sitten näistä poikkeuksellisista olosuhteista haluaisin palata siihen, mitä Rova Fedreira aikaisemmin sanoi. Parannuksia on tehtävä erilaisiin laskutapoihin ja siihen, kuinka huomioidaan eri yksittäiset tilanteet rakenne alijäämässä. Esimerkiksi on kaksi menettelyä, joita pidetään yhdenvertaisena, jotka eivät kuitenkaan johda aivan täsmällisesti samoihin tuloksiin. On vielä käsitteellistä tilastollista työtä tehtävänä, mutta olemme olleet kollektiivisesti sitä mieltä, kahdestaan Dobrovskisin kanssa, että poikkeukselliset olosuhteet eivät tänä päivänä ole soveltuvia euroalueelle. Sitten tämä kolmas kysymys, Rova Beres. Hyvin lyhyesti. Delangekin siihen viittasi. Olemme keskustelleet teidänkin kanssanne, tapasin teidät molemmat, siitä, että komission lähestymistapa on kaksivaiheinen. Aloitamme tosiasioihin perustuen perustuvalla analyysillä, eli tällä kertomuksella, josta tänään puhutaan, mutta olemme avoimia menemään perusteellisempaan vaan tulevaisuudessa, jossa avattaisiin merkittävämpi rooli myös Euroopan parlamentille, ja olen täysin valmis tekemään työtä teidän kanssanne ja muiden esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa tässä hengessä. Aloitetaan katsomalla, mitä tämä rajoitettu lähestymistapa tarjoaa, ja sitten mennään eteenpäin. Darius Rosati. Kiitos, Darius Thank you, uh, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Minä haluaisin lähteä liikkeelle seuraamalla lyhyesti edustajien Kular ja Delange kysymyksiä. Tämä on mielestäni tärkeä kysymys. Pitää välttää nyt sitä käsitystä, että tässä on kahtalaiset säännöt komissiolla käytössä. Toivoisin, että voisitte hyvin selkeästi puhua niistä kriteereistä, joita käytitte, kun päätitte lykätä lopullisen arvion esittämistä kolmen maan osalta. Riittääkö se, että jäsenvaltio ei anna kaikkea tarvittavaa tietoa näiden alustavien talousarviosuunnitelmien osalta, jotta saadaan tällainen lykkäys? Vai onko tässä käytetty jotain muuta kriteeriä? Me haluaisimme varmasti tämän tietää, jottei tässä menettelyssä olisi nyt mitään epäilyitä. Toinen kysymykseni liittyy yhteen tärkeään taloushallintopaketin osioon. koordinointi, taloushallintopaketissa yhdessä määräyksessä asetetaan jäsenvaltioille velvoite käyttää oikaisevaa välinettä kansallisissa puitteissa, jotta voidaan huolehtia siitä, että voidaan noudattaa finanssipoliittisia sääntöjä, erityisesti oikaisevan osion osalta, erityisesti jos on liiallista alijäämää. Kysyisin, miten arvioitte tämän mekanismin toimintaa, joka on viime vuodesta lähtien ollut meillä? Miten arvioitte, toimiko se tehokkaasti ja yleisemmin ehkä voisitte kertoa, mikä missä mennään täytäntöönpanon osalta kaikissa jäsenvaltioissa? Kiitos. Merci de, de, de la façon dont... Kiitos. Tavasta, jolla muotoilitte kysymyksen. Puhun selkeästi vielä täsmällisemmin siitä, mikä motivoi päätöksemme. Emme ole myöntämässä ja lisäaikaa. Annamme aikaa, jonka, jonka aikana täsmästi arvioidaan kolme parametria. Onko ne toimet, joihin piti ryhtyä, onko niihin ryhdytty 2014, onko 2015 rakenteellinen ylijäämä riittävä, ja ovatko rakenteelliset toimet sellaisia riittäviä, että ne mahdollistavat kasvun siinä tai tässä maassa, jotka ovat saaneet muutaman kuukauden lisää keskustelua jatkuvassa kahden komission välillä on erinomaista ja Kataisen työ Parosen kanssa. Siinä Juncker seurasi tätä, kun hän oli valittu tehtävä. Domarskilla minulla oli yksi monimutkainen tehtävä. Kysymys oli, lähdetäänkö onko joku budjetti rikkonut vakavasti alijäämäsääntöjä. Kataisen päätös oli selkeä, että ei ole tässä tilanteessa. Jätämme päätökseen. Annamme vähän aikaa uudelle komissiolle tehdä päätöksen. Voin vakuuttaa, että Valdis Dombrovskis ja minä olemme täällä ensi vuonnakin. Ja alamme asian aikaisemmin syyskuussa. Ja silloin saamme johtopäätöksiä aikaisemmin ja sitomuksia, jotka ovat tiukempia. Ei ole mitään kaksinaismoraalia. Ei ole mitään kahden lairin nopeilla etenemään Eurooppaa. Maaliskuun päätös ovat asiallisesti perusteltuja. Koko arsenaali on yhä käytössä. Mitään ei ole suljettu pois. Minä haluan, että tämä keskustelu johtaa täysin selkeisiin johtopäätöksiin. Ehkä semmoisella kirjallisuudesta tai välinpitämättömyydestä maastotuksen mukaan. Meillä on älykäs, joustava, hienovarainen lähestymistapa, joka johtaa parhaaseen tulokseen. Se on että sanktiot sinänsä eivät voi olla loppu, lopullinen tavoite. Niitä täytyy käyttää silloin, kun sopimuksen uskottavuus on uhattuna, mutta vältämme niitä, jos mahdollista. Paras tulos ovat aidot uudistukset dialogin kautta. Sanktioiden vaikutus on erittäin kielteinen. Ja toiseen kysymykseen liittyisi, liittyen sellaisen, että kaikki tuo otetaan huomioon arvioissamme, kun arvioimme talouden hallinnan, hallintaa. Nämä ovat erittäin uusia mekanismeja, joten en estä lopullista arviota vielä. nyt olisi e- ennenaikaista esittää lopullista arviota. Kiitos. Udo Bulman. Herra puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Herra puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Herra puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Haluaisin tuoda esiin yhden huomion ja esittää yhden kysymyksen. Huomioni on seuraava. Minusta tuntuu, että Euroopat, Euroopassa tunnetaan kaksi ongelmaryhmää. Ideologit ensinnäkin, jotka ovat niitä, jotka ihan riippumatta siitä, mitkä ovat taloudelliset realiteetit, ihan riippumatta siitä, sataako vettä tai lunta, paistaako aurinko, haluaa aina pitää kiinni omasta ideologista budjettia leikattava on aina sama vastaus, ihan riippumatta siitä, mikä on taloudellinen tilanne. Omassa maassani on tällaisia, muissa maissa myös. Myös teidän pääosastollanne, arvoisa komission jäsen, vieläkään ei ole pyydelty anteeksi sitä, mitä Troikan menetelmän kautta on saatu aikaan Portugalissa. Tällaisia ideologeja on. Ja toinen ongelmaryhmä ovat ne, jotka kieltäytyvät tekemästä uudistuksia, jotka eivät koskaan halua muuttaa mitään. Haluat aina toimia samoin kuin aina ennenkin. Koska meillä on sisämarkkinat, 28 jäsenvaltiota, ihan sama. Kaikki voidaan jättää sellaiseksi kuin se on muotoutunut kansallisella tasolla. Ja minä haluaisin ottaa nyt yhden, yhden aiheen tänne keskusteluun. Näiden ongelmaryhmien yhteydestä syntyy uusi eurooppalainen äärioikeisto. Ja tämä on, yhteys on nyt murrettava. Ja kysymykseni on seuraava. Miksi ei voida ajatella, että teidän yksiköidenne tuella voitaisiin palata matematiikkaan? Siihen, että luvut puhuvat puolestaan. Voitaisinko saada meiko nopeasti tutkimus, se saataisiin maaliskuun mennessä, maaliskuun huippukokouksen mennessä. Laskettaisiin kolme vaihtoehtoa ennusteiden pohjalta kehityksen kulku jokaisen maan osalta Euroopan unionissa. Jokainen maa investoisi tietyn prosenttiosuuden enemmän kuin tähän mennessä ja laskettaisiin sitten kumulatiiviset vaikutukset. Ja sitten ehkä toinen kehitysmahdollisuus. Jokainen maa investoi tietyn prosenttiosuuden lisää ja sitten rakenteelliset uudistukset toteutetaan EUn 2020 ohjelman mukaisesti, kuten yhdessä on päätetty, ja sitten lasketaan kumulatiiviset vaikutukset. Ja sitten kolmas vaihtoehto, status quo ilman Junckerin ohjelma, ilman investointia, ilman mitään. Ja sitten näiden kolmen ennusteen pohjalta projisoidaan velkataso yksittäisissä maissa, ja silloin tiedetään, mistä täällä parlamentissa puhutaan. Ja tiedetään myös, miten sääntöjä on noudatettava meidän periaatteitamme ja ideologioitamme myös, jotta Eurooppa voi jälleen kasvaa ja mahdollisimman nopeasti saada vähennettyä velkaa, että saadaan järkevä käytävä, joka vie kasvuun ja työllisyyteen. Toivoisin, että voisitte käyttää resursseja että tähän. Tämä olisi mahdollista komissiossa. Ja näin saisimme uutta keskustelun pohjaa ensi vuoden keväällä. Kiitos. Je, ne peux pas euh, ici. En voi tässä mitään ideologisia mieltymyksiä esitellä. Minun on pidettävä tietysti säännöstä kiinni, mutta ei ole mitenkään tietenkään kiellettyä toimia näin. ECFin pääosasta ja muut elimet voivat tehdä laajempia makrotaloudellisia analyysejä eri hypoteeseiden perusteella, joten kyllä otan tämän ehdotuksen huomioon. Thank you. Next speaker. Kiitos. Alain Lamassuran seuraava puhuja. Monsieur le Président, merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra komission jäsen. Kuulin hyvin sen vastauksen, jonka olette antanut useampaan kysymykseen, jotka liittyvät siihen, että te teemme kohdellaan eri tavoin. Minä en itse pelkää tätä. 11 vuotta sitten – Meillä oli tämä järjestelmä ja meillä oli Maastrichtin kriteeri ja monikeskinen valvonta ja tämä liialliset alijäävät tämä meni tämmöistä romahti, koska Ranska ja Saksa rikkovat sääntöjä aikaa. Niin, tällainen poliittinen näkemys, että yhtäkkiä vähän tulkintaa luovasti soveltajan maita ei tarvitsekaan sanktioida. Te olette vahvistaneet kuuria sanktioprosessia ja valvontajakson kalenteria on tiukentunut, että pelkään, että, että se poliittinen este, johon tarvittiin 11 vuotta sitten, on yhä olemassa. Meillä on tällainen too big to fail-ilmiö. Maita, jotka ovat liian isoja tullakseen moitituksi. Irlantia voi moittia. Espanjaakin voi moittia siihen asti vain mennä. Ortasonia kuuluttelin tässä, mutta Italiasta lähtee liian iso, ei voi. Ja Euroopan vakausmekanismin keinot loppuisivat, eli kolme isäntämätä Italia, Ranska ja eh, Saksa. Ne, niitä, niihin ei koskaan kohdistu rangaistustoimia. Vaarana on tilanne, että todellisuudessa – koska pelkäämme herättää markkinoita. Kun Kreikan korot nousivat 8 prosenttiin, niin sen kanssa voi elää. Mutta jos yhtäkkiä markkinat heräisivät isojen maiden tapauksessa, niin koko euroalue olisi jälleen uhattuna. Meillä on vaarana, jos meillä on järkyttävää epätasa-arvoisuutta niiden kesken, ja poliittisen painonsa vuoksi tämän kohdistuvat sanktiot voivat aiheuttaa sellaisia haittoja, että niitä ei anneta ja sitten toisenlaisia maita ja tämä vaikuttaa järjestelmän uskottavuuteen. Kiitoksia herra Lamansur. Sanon jälleen kerran, että tästä ei ole kysymys. Olen aivan vakuuttunut siitä, että nykytilanne ei voida mitenkään verrata siihen, mitä tehtiin vuosina 2003-2004, siksikin kun meillä on sopimuksen säännöt olemassa ja komission tehtävänä on pitää niistä kiinni. Kerron kyllä, mitkä olivat ne täsmälliset motiivit miksi annoin menemään muutaman kuukauden ja kerroin, mitä muutaman kuukauden jälkeen tapahtuu. Rakentavan vuoropuhelun pitää johtua, johtaa uudistuksiin. näitä toimin, jos näin ei käy, niin siinä tapauksessa sanon tämän jälleen kerran, komissio kantaa vastuunsa. Ei tässä ole ollenkaan kyseessä mikään tällainen liian iso tullakseen moitituksi periaate, vaan kaksi asiaa vielä haluaisin tästä sanoa. Tässä pieni ristiriita on siinä, mitä sanotte kehotan teitä pohtimaan sitä, jos todellakin sanktioita asetetaan, niin sillä olisi dramaattisia vaikutuksia markkinoille tai suhtaanteille tai euroalueelle, niin kyllähän se herättää pohdintaa, kuinka hyviä jotkut säännöt ovat. En välttämättä ole tästä diagnoista yhtä mieltä, mutta tässä on pieni diagno- ristiriita, koska toisaalta sanotaan, että pitää ryhtyä sanktioon, annettamaan sanktiota, mutta sitten pitää pitäkääpä varaan ja niin katsotaan, mitä seuraavaksi sitten tulee. Sitten tässä on ristiriita myös tässä tilaisuudessa alusta asti. Täällä puhutaan muutamien maiden tilanteesta tai erityisesti yhden maan tilanteesta, jonka tekin hyvin tiedätte, herra Lamasur, ja tunnette mutta itse asiassa olemme tiukempia Ranskan, Italian, Belgian kanssa kuin muiden kanssa. Haluaisin muistuttaa teitä, että täällä on seitsemän maata, ei kolme, seitsemän maata, jotka ovat varassa olla noudattamatta sääntöjä. Nämä kolme maata, joista olemme puhuneet, niillä on aika maaliskuuhun asti täsmällisesti ilman mitään lepsuilua. Tässä on Ranska, Italia Bel- ja Belgia mukana. Ja, ja silloin on todella kovat pelissä. Tämä ei ole mikään, mikään mielistelyharjoitus. Tässä on toki uskottavuus, sopimuksen uskottavuus ja komission uskottavuus ja komission jäsenten uskottavuus pelissä. Minä ja Dombrovskis erityisesti olen tietoinen tästä ja voin sanoa, että emme ollenkaan epäröi ja kyllä tulemme kantamaan vastuumme. Thank you. Kiitos. Alfred Sand. Thank you, Mr. President. Mr. Commissioner. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen Toisaalta sanotaan, että Euroopan pitää katsoa investointeja ja tukia julkisia yksityisiä investointeja. Samalla Sixpack ja Twopack keskittyvät budjettivajeen ja lopulta saamaan julkinen talous tasapainoon. Usein voidaan sanoa, että kansallinen hallinto pitää helpompana huolehtia taseista, kun leikataan omia investointeja joka vuosi. Joten two-pack, six-pack järjestelmä on ristiriidassa sen politiikan kanssa, että halutaan tukea investointia. Se on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni liittyy maakohtaisiin suosituksiin. Se, että on suuntaviivat, joita komissio on esittänyt – kun se vastaa talousarviosuunnitelmiin, joita jäsenvaltiot esittävät. Tiedämme tekniset kriteerit, joiden pohjalta komissio vetää johtopäätöksensä, mutta kun ennusteita arvioida tehdään, on myös subjektiivisia tekijöitä mukana pelissä, joten kysymys on edelleen, että onko komission kanta sellainen, että se ajaa koko euroalueen etua vaan vai yksittäisen jäsenvaltion voitaisiin ajatella, että pitkällä aikavälillä nämä ovat sama asia, mutta pitkällä aikavälillä olemme kaikki kuolleita. Joten mitkä arvio tässä on, kun ajatellaan yksittäisen jäsenvaltion hallituksen kantaa ja komission kantaa, joka vastaa koko euroaluetta. Tämä liittyy tietenkin siihen, mitä tapahtuu Italian ja Ranskan osalta, mutta on tämä laajempikin kysymys. Uh, Mr. Zonta, I, I, I frankly see no... Um... Herra Sant, en näe mitään ristiriitaa sääntöjen täytäntöönpanon ja investointisuunnitelman kesken, kuten Rob Press totesi, me Tysonin ja Dombrovskisin kanssa pyrimme esittelemään teille vuotuisen kasvukatsauksen – kolmiosaisena ensinnäkin budjetin vakauttaminen, sitä rakenteelliset uudistukset, joita täytyy olla. Tämä kolmas on tämä uusin osa, investointisuunnitelma. Ne täydentävät toisiaan. Jos on, onkin välttämätöntä jatkaa budjettien vakauttamista, niin, niin vaiheet eivät ole tällainen vahvuus. jos ajatellaan julkisen sektorin menojen rakennetta, niin eihän velka auta investoimaan enemmän. Ja siksi on luotu rahasto, joka perustuu takuisiin tuota Euroopan budjetista. Ja sitten Euroopan investointipankin pääomaa ja jäsenvaltioiden lisäpanoksia joita ei otettaisi huomioon noiden maiden julkisen sektorin vajeen laskemisessa. Tämä globaali lähestymistapa se on parempi, kun se on johdonmukaisempi. Se kattaa kaikki sen ra- ratkaisun puolet, jotka kriisistä eroon pääsemiseksi vaaditaan. Meillä on alhainen inflaatio, korruptio, alainen kasvo ja korkea työttömyys, jota emme voi hyväksyä. Euroopan kansalaiset eivät voi sitä tehdä. Ja toistan vastauksena. Meidän lausuntamme alustavasta budjetista me arvioimme velallisten ja velkojen suhteellista tilannetta ja molempien täytyy tehdä jotain – me tarvitsemme lisää talouspolitiikan koordinointia ja jossakin maissa täytyy miettiä, miten budjetin tarjoamaa tilaa voidaan käyttää investointeihin myös julkisen sektorin sektorin kumppanuksen myötä. Kiitos. Nyt viimeinen puhe Gunnar Högmark. Kiitos oikein paljon. Kiitos komission jäsen. Suuri osa keskustelusta on kierrellyt tässä vajekysymyksessä ja kannoissa siihen liittyen. Huomaan, että tässä on vähän eroavaisuuksia, kun jotkut sanovat, että puhumme doktriinia ajavista tai pragmaattisista, mutta entä realiteetit? kun annettiin mahdollisuus joustolle vakaussopimuksessa Ranskalle ja Saksalle vajeen mahdollisuus näin aiheutettiin osa niistä ongelmista, joihin myöhemmin päädyttiin. Hallituksissa, joissa pitkän aikan oli ollut vajeita, lopulta sitten rahat loppuivat. Konsolidoidut budjetit eivät ole johtaneet tähän tilanteeseen, jossa joudutaan säästöpolitiikkaan. Vajeet ovat johtaneet tähän pysähtyneeseen taloustilanteeseen ja työttömyyteen, joten nyt voidaan nähdä, että ääriliikkeet nousevat niissä maissa, joissa vaje kasvaa. Minä haluaisin kysyä teiltä seuraavaa, kun tämä liittyy vakaussopimuksen uskottavuuteen. Miten te suhtaudutte vajeisiin? Monet ihmiset täälläkin haluavat kaiken kaikkiaan pitää vajeesta kiinni. Toivon, että näin voidaan saada uutta vauhtia talouteen. Mutta jos vajeilla olisi tuollainen vaikutus, niin suurimpien vajeiden mailla olisi kasvavimmat taloudet. Kasvua ja työllisyyden lisäystä. Eli miten te suhtaudutte vajekysymykseen? Koska syy sille, että meillä vakaussopimus on, on se, että pyritään valvomaan – sitä, mitä me useimmat pidämme kielteisenä asiana, joka haittaa yrittäjyyttä, investointeja ja työpaikkojen lisääntymistä ja kasvua. Uskotteko siis, koska tämän tärkeä ajatellen uskottavuutta, miten te analysoitte vajeita? Toivotteko, että tällainen lykkäävä politiikka vajeiden leikkaamisessa voi auttaa maita pääsemään kasvuun, jota ei niin pitkään aikaan ole saatu aikaiseksi. Miten suhtaudutte vajeeseen talouksien ongelmana? Ja toinen kysymys. Jos mitään sanktioita ei ole, kun tämän pitkän pitkitetyn jakson jälkeen päästään lopputulokseen, ja se on niin pitkä, koska vajeet ovat olleet niin pitkään meillä ilman, että niihin on reagoitu, niin Näkisittekö, että sanktioiden puute voisi haitata vakaussopimuksen uskottavuutta? Koska vakaussopimuksen uskottavuus auttaa meitä kaikkia. Se on ratkaisevan tärkeä, kun ajatellaan lainanantoja ja investointeja. Eli miten te suhtaudutte vajeisiin ja uskottavuuteen? Thank you, uh, Mr. Ockmark. Kiitoksia, herra Högmark. Tämä tarjoaa minulle mahdollisuuden toistaa kantani, eh, josta puhuin jo tässä alussa. Ensinnäkin komissiolla ei voi olla mitään doktriinia, vaan dok- komissio pitää kiinni siitä, että sääntöjä noudatetaan ja toimii pragmaattisesti. Ja tähän pyrimme mutta haluan sanoa sitä myös selvästi. Olen täysin sitoutunut alijäämien vähentämiseen. Minä todella uskon siihen, että alijäämä ja velka ei ole ratkaisu kilpailukykyiselle taloudelle. Uskon, että alijäämä ja velka ovat talouden vihallisia. Ja minusta tuntuu, että kun on enemmän velkaa ja alijäämää, niin talous on heikompi ja nämä resurssit, joita käytetään julkisen velan maksamiseen, on menetetty taloudelta. Tämä on todella se, mitä minä uskon. Tiedän, että joissakin maissa on alennettu alijäämä, mutta ei, tarvi, ei tarpeeksi. Meidän on siis johdateltava näitä maita vahvempiin, parempiin tuloksiin. Me emme ole missään lykkäysmenettelyssä, vaan me annamme vain kolme lisää kuukautta joiden aikana voimme tarkastella, mikä tilanne täsmällisesti on kolmessa maassa. Ja teemme tämän ilman mitään itse tyytyväisyyttä ja lepsuilua sitten näistä rangaistuksista, sanktioista. Tämä on viimeisen sanani. Minulla, minä olen henkilökohtaisesti vakuuttunut asiasta, jota pyrin myös täytäntöön panemaan. Nimittäin, mikä on Euroopan unionin tarkoitus? Se on se, että on tehdä lisää uudistuksia ja saadaan vähemmän alijäämää kilpailukykyisempiä talouksia, jos voimme välttää sanktiot ja päästä silti näihin tuloksiin, niin sehän on aina parempi. Mutta jos on ryhdyttävä sanktioihin ja sakkoihin, koska vuoropuhelu ei johtanut tarvittu mittaviin ponnisteluihin ja uudistuksiin, niin tässä tapauksessa meidän on kannettava vastuumme. Tämä on lähestymistapa, jonka Valdis Dombrovskisin kanssa tämän komission puitteissa ö, olen omaksunut ja tulen toteuttamaan. Entä vuoropuhelun tulokset? ajatellen viimeksi kulunutta kahta kolmea vuotta. Inclusive. Jos vuoropuhelu olisi ollut tuloksellista, niin me emme olisi tarvinneet tällaista ylimääräistä aikaa jos meillä, meillä olisi ollut tietty yksityiskohtaiset käytössä, joiden mukaan sanktioita tarvitaan, niin niihin olisi ryhdytty, mutta kun emme ole täysin varmoja tästä, niin siksi teimme tämän lykkäyspäätöksen ja uskon, että se oli oikea. Thank you to... Kiitos. Kiitos komission jäsen Moskovitsi, kiitos kaikki kollegat. Minusta tuntuu, että tämä oli todella mielenkiintoinen ja vilkas vuoropuhelu. Minun käsitykseni on sellainen, että komissio on löytänyt yhteistä pohjaa, jolta toteutetaan komission uutta ohjelmaa. Tämän valiokunnan pitäisi varmasti myös keskittyä näihin kysymyksiin tämän vuoropuhelun pohjalta. Ehkä myöskin faktojen pohjalta pitäisi muistaa ensinnäkin se, että me emme ole vuoden 2013 oikeudellisesta tilanteessa, tai, ja siitä voimme kiittää tätä parlamenttia. Jos ajatellaan artiklaa 5 vakaussopimuksessa, jossa pyydetään ottamaan huomioon tietyt yllättävät olot ja rakenneuudistukset. Edeltäjämme eivät yksinkohtaisesti yksityiskohtaisesti esittäneet sitä, miten voidaan laskea ja arvioida sitä, ovatko nämä olot sellaisia, joissa voidaan antaa poikkeusoikeuksia. Tämä on työ, jota ei saatu päätöksiin. Tämä on tehtävä meille ja uudelle komissiolle. Aikaisempi parlamentti Wortman kolin mietinnön kautta tätä asiaa ajoin on vaikea vertailla, kun meillä on erilainen oikeusperuste. Ja toinen seikka on se, että pitäisi muistaa ehkä se, että seitsemän maata on tässä sen riskin alla, ettei noudateta. Kolme on painotettu niinä maina, jotka potentiaalisesti ovat tilanteessa, jossa lisäaskeleita ehkä tarvitaan. Joten paradoksaalista kyllä jotkut näistä maista voisivat valitella sitä, että niitä kohdellaan toisin kuin näitä muuta neljää, jotka ovat samassa riskissä, mutta eivät saman erityistarkkailun alaisena. Vaihe on siis uusi ja meidän pitäisi varmasti keskustella keskenämme myös tämän komission tarkastelun pohjalta ja uuden makrotaloudellisen strategian ja rakennelman pohjalta, joista kolme komission jäsentä aamulla puhui. Kiitos komission jäsen, kiitos kollegoille ja nyt viimeinen esityslistan kohta for which I have to... Ja tässä kohdin haluaisin pahoitella ja valitella sitä, että parlamentti ei ilmeisesti ole voinut tarjota tulkkausta viimeisen tunnin ajaksi, vaikka tämä oli suunnitteilla alun perin 12.30 asti, joten nyt siirrymme katsomaan delegoituja säädöksiä. Tämä kuukausittainen kohta, tärkeä hetki, koska delegoidut säädökset delegoitujen säädösten osalta ovat tärkeitä asioita, joten me olemme päättäneet tarkastella näitä nyt uudestaan. On hyvin kielteistä, että parlamentti ei tarjoa tulkkausta. Pahoittelen sitä samalla yhdessä meidän pitäisi valitella tätä tosiasiaa. Uh, we will uh, uh start, uh, uh, we decided to, to, to discuss a number of uh, delegated act as a Solvency 2, CRD4, EMIR, MIFID and AIFMD. I will uh, immediately give the floor to the Commission